ja markkinatalousasema. Ensimmäinen puhuja on tässä kysymyksen esittäjä Bernd Lange. Viisi minuuttia. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. No, kiistämättä Kiina on tärkeä kauppakumppani ja myöskin monille, kun ajatellaan monia EUn työpaikkoja, niin tämä kauppa on tärkeä ja tästä syystä tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, tämä josta juuri nyt puhumme. Kuten tiedätte, Kiina, ja tämä oli edistysaskel, 2001 liittyi VTOhon ja siihen liittyi myöskin liittymispöytäkirja. Kiina piti myöskin VTOn säännöistä hyvin pitkälti kiinni ja tuossa pöytäkirjassa oli artikla 15, jossa määrättiin 15-vuotisesta siirtymäkaudesta – Äh, anti polkumyynnin ja äh, subvennoinnin osalta ja 11.12. kuluvaa vuotta tuo siirtymäkausi päättyy, joten meidän täytyy nyt todellakin nopeasti tässä ryhtyä pohtimaan asiaa, sillä meidän nämä äh, polkumyönnin ja subvennoinnin vastaiset menettelyt, jotka liittyvät Kiinaan, niin yli 80 prosenttia näistä menettelyistä ja toimenpiteistä liittyvät Kiinaan, sillä hintojen kehitys on, on siellä pielessä ja me käytämme sitten kolmansien maiden näitä polkumyönnin ja subventioiden vastaisia menetelmiä. Ja nyt meidän täytyy pohtia, mitä se tarkoittaa, kun 11. joulukuuta tuo siirtymäaika on päättynyt. Ja Kiinassahan todetaan, että tässä sitten tuo markkinatalousasema pitäisi Kiinalle myöntää ja toisaalta meidän vipumme kaupan suojavälineitä ajatellen ovat sellaisia, että niitä emme voi luovuttaa. No, olen hiukan huolissani siitä, että onnistuiko tämä ajallisesti, koska lainsäädäntöehdotus tarvitsee melko pitkän ajan ja neuvosto ja parlamentti lainsäätäjinä heidän täytyy sopia, joten tässä nyt pohdin, että minne nuo 15 vuotta ovat kadonneet. Tässähän olisi voinut kääriä hihat jo hiukan aikaisemmin. No tässä on nyt kolme vaihtoehtoa siinä suhteessa, että mitä voi tehdä. Annetaan automaattisesti tässä asioiden mennä eteenpäin, antaa tuo markkinatalousasema Kiinalle automaattisesti. Ja sitten sitten nuo polkumyynnin vastaiset ja subventioiden vastaiset mahdollisuudet annetaan Kiinan käsiin. No, Australia teki näin ja tämä oli hyvin kielteinen asia. He eivät enää pysty puolustautumaan, joten tämä ei ole hyvä vaihtoehto. No sitten toinen vaihtoehto on se, että sanotaan selkeästi ei. No se aiheuttaisi sen, että nostaisin kanne VTOssa ja sitten jos vielä on kolmas vaihtoehto, niin tässä on vielä pelivaraa, jos pöytäkirjaa katsoo tarkemmin, on olemassa vaihtoehtoisia menetelmiä, kun ajatellaan esimerkiksi hinnanmuodostusta ja niitä kolmansia maita, jotka otetaan mukaan, mutta myöskin todistusvelvollisuutta ajatellen. Ja tämäkin pitäisi vielä tarkasti analysoida, että etenemmekö tässä sillä tapaa, että myöskin joulukuun 11. jälkeen meillä on järkevä kauppa, turvamekanismia. Totta kai tässä täytyy myöskin käydä keskusteluja Kiinan kumppanin kanssa, jotta saadaan aikaiseksi järkevä ratkaisu. No neuvotteluja täytyy joka tapauksessa käydä, koska eihän nyt voi olla niin, että valtion tukien kautta tulee ylituotantoa, joka sitten myydään Euroopan markkinoilla, kuten esimerkiksi teräs sektorilla tällä hetkellä jo tapahtuu. Näin ei voi olla. 18. helmikuuta myöskin terästeollisuus järjestää mielenosoituksen Brysselissä. No, tukien vähentäminen liittyy työpaikkoihin. Me tarvitsemme vaikutusanalyysin, mitä vaikutuksia näillä kolmella vaihtoehdolla on ja miten voidaan varmistaa se, että työpaikat eivät ole vaarassa ja että teollinen kehitys Euroopassa, eikä ota, koska mehän haluamme nyt tässä varmistaa 20 prosenttia BKTstä. No neuvosto ei ole paikalla tänään. En ymmärrä sitä, koska yhtäältä jo huhtikuusta 2014 se on epäonnistunut uudistamaan nämä kaupan turvavälineet. Ja toisaalta sitten se itkee krokotiilin kyyneleitä siinä mielessä, että annetaanko, myönnetäänkö Kiinalle nyt markkinatalousasema vai ei. Me tarvitsemme selkeät linjat ja tästä syystä kysymme teiltä, rouva komissaari, mitä te haluatte esittää tämän osalta, milloin ja mikä tulee olemaan sen sisältö. Kiitos. Ähm, Paljon kiitoksia edustaja Lange. Nyt komission puolesta komission jäsen Malmström. Kiitoksia edustaja Lange mahdollisuudesta keskustella tästä asiasta laajasti jäsenten kanssa ja mielelläni päivitän parlamenttia siitä, missä tilanteessa tässä olemme. Haluan korostaa sitä, että kysymys ei ole se, että onko Kiina markkinatalous vai ei. Se ei sitä ole, ei ainakaan siinä mielessä kuin me markkinatalouden ymmärrämme. Kysymys kuuluu, että pitääkö EUn muuttaa menetelmää, jolla se laskee polkumyynnin EU-polkumyyntitutkimuksissa. Ja kun herra Lange sanoi, tässä on kyse tästä 15 vuoden siirtymäajan päättymisestä ja sen ja, ja tällaista polkumyynnin torjunnasta ja sen vaikutuksesta meidän toimintaamme. Tämä polkumyynti koskee vain 1,38 prosenttia kaikkea kaikesta tuonnista Kiinasta, mutta se voi helpottaa joitakin yrityksiä, jotka kärsivät epäreilusta polkumyynnistä. Me analysoimme näitä kolmea vaihtoehtoa, joista herra Lange puhui. Ensimmäinen on se, että EU-lainsäädäntö ei muutata. Kiina odottaa, että EU noudattaa VTOn pöytäkirjaa ja muuttaa metodologian 11 mm, joulukuuta tänä vuonna. Tämä saattaisi vaikuttaa meidän kauppasuhteisiimme, jos emme näin tee, sillä voisi olla myös oikeudellisia haittoja. Se saattaa aiheuttaa kustannuksia EUn yrityksille, myöskin työllisyysvaikutuksia. Ja näitä vaikutuksia on hyvin vaikea, mahdollisesti mahdoton arvioida etukäteen. Voimme ainoastaan spekuloida manipuloida. Vaarasna on, että EU rikkoo VTO-velvoitteitaan ja sillä voi olla taloudellisia vaikutuksia. 15 ähm, äh, jakson äh, tulkinta on hyvin erilainen, mutta äh, joku tulkinta on ainakin, että jotkut määräykset ähm, jonkin määräyksin tämä vaikuttaa. Toinen vaihtoehto olisi, että eh, Kiina poistettaisiin markkinatalouslistalta. Tämä olisi epärealistista. Eh, tämän vaihtoehdon vaikutukset on eh, teille kerrottu tietoasiakirjassa. Kolmanneksi poistetaan Kiina markkinatalouslistalta ja samalla vahvistetaan EUn kauppavälinettä niin, että otetaan huomioon ne useat eri vääristymät, jotka Kiinan taloudessa vielä ovat. Ja tällä tavoin meillä olisi tehokas mm, polkuminin vastainen väline. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että kaikilla näillä vaikutuksilla on taloudellisia vaikutuksia eh, ja ne on arvioitava komissio on sitoutunut siihen, että ylläpidetään vahvaa polkumyynnin vastaista välinettä, jotta voidaan suojella alaa epäreilulta kilpailulle ja noudatetaan samalla kansainvälisiä velvoitteita. Tämänhetkinen polkumyynnin laskumenetelmä on muutettava tuona päivämääränä ja vaihtoehtoisiakin tulkintojen mukaan ollaan yhtä mieltä siitä, että tämä maalähestymistapa, joka nyt on käytössä, sitä ei voida enää soveltaa. Nämä ovat nämä perusvaihtoehdot, ne ovat teknisesti hyvin monimutkaisia ja niillä on vaikutuksensa. Me teemme hyvin syvää vaikutusten arviointia. Se asiakirja, jonka te saitte, on vasta alustava ensimmäinen arvio. Ja komissio tietenkin tulee teille jatkuvasti asiasta tiedontamaan. Annoimme teille tämän asiakirjan alustavasta arviosta ja tämä on osa sitä avoimuutta, jota harjoitamme kanssanne. Kun on kyse yhteistyöstä muiden sidosryhmien kanssa, niin komissio on säännöllisessä yhteydessä pääsidosryhmien kanssa, EUn teollisuuden kanssa erityisesti, ja se on kertonut komissiolle näkemyksiään. Me olemme perustaneet tämän tutkimuksen olemassa oleviin tietoihin 52 eh, tapauksista, jotka meillä on Kiinan kanssa tällä hetkellä. Ja tämä tutkimus arvioi mahdolliset kielteiset eh, työllisyysvaikutukset, kun siirrytään eh, nykyisestä metodologiasta normaaliin polkumyynnin vastaiseen toimintaan. Nämä ovat arvioita ja jokaisessa skenaariossa ei ole minkäänlaisia mm, sopeutumistoimia mukana, niin nämä ovat ikään kuin pahimmat mahdolliset skenaariot. Arvioimme, että 44 000-77 000 työpaikkaa voitaisiin menettää pitkällä aikavälillä. Tutkimus sanoo, että voidaan menettää 73 000 108 000 työpaikkaan. Ja jos katsotaan, millaisia vaikutuksia tällä on muihin aloihin, niin puhumme 63 210 000 työpaikasta. Tämä on hyvin paljon, mutta se on paljon alhaisempi luku kuin jotkut muut tutkimukset sanovat, esimerkiksi Washingtonissa toimiva Economic Policy Institute. Ja nämä arviot on tehty ilman minkäänlaisia sopeutumistekijöitä mutta meidän on otettava nämä riskit vakavissamme ja tämä muistuttaa meitä siitä, kuinka tärkeä tämä asia Eräs toinen kysymys liittyi koordinointiin muiden maiden kanssa. Me olemme yhteydessä muihin kumppaneihin tässä asiassa. Kuitenkin meidän täytyy muistaa, että kaikkien VTO jäsenten on noudatettava sitoumuksiaan. Jotkut pääkauppakumppaneistamme eivät joudu muuttamaan lakia. Meidän on muutettava lakiamme. Se vie jonkun verran aikaa. Jotkut valtiot voivat tehdä päätöksen viidessä minuutissa. Tämä muuttaa me... No, tämä on erona meidän ja Yhdysvaltojen välillä esimerkiksi joten me olemme ainutlaatuisessa tilanteessa siinä mielessä, että me olemme ainoa maa, joka listaa Kiinan muuksi kuin markkinataloudeksi polkumyynnin vastaisessa toiminnassa. Jos haluaisimme muuttaa tätä, meidän täytyisi muuttaa lainsäädäntöä ja eh, siinä eh, lainsäädännön muutoksessa olisi täysi yhteislainsäätäjä, tulisi ehdotus komissiolta, neuvostolle ja parlamentille. Teillä olisi täysi sananvalta tässä prosessissa. Me emme ole kuitenkaan vielä niin pitkällä. Tämä on kuitenkin tapa kertoa teille, missä vaiheessa olemme ja mielellämme päivitän tietojanne, jos on vielä kysymyksiä. Kiitoksia siitä, että otit asian täysistuntoesityslistalle. Kiitoksia. EVPn puolesta puheenvuoron saa edustaja Winkler, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäärin, Mitä tulee tähän EUn ja Kiinan kauppasuhteisiin, meidän ei pitäisi tässä todeta, että Kiina olisi nämä viisi kriteeriä täyttänyt. Tässä täytyy ottaa kolme asiaa huomioon. Juridinen, sitten tuo markkina, markkinoiden automaattisuus, koska tässä se, että annettaisiin tuo markkinatalousasema Kiinalle, se ei ole automaattinen. Ja sitten talo, taloudellinen, taloudelliset vaikutukset, tämä liittyy satoi, satoihin tuhansiin työpaikkoihin EU-ssa ja tarvitaan vaikutus, vaikutusanalyysiä. Myöskin geopoliittinen konteksti liittyy tähän kumppanuuteen – on sellainen, että tarvitaan enemmän yhteistyötä, vähän antagonismia, vastakkainasettelua. Ja se, että saataisiin VTOn pohjalta hyvä ratkaisu, niin meidän täytyy saada uusi ratkaisu aikaiseksi myöskin tässä komission määräyksen täytyy ottaa nämä polkumyynnin vastaiset toimet huomioon me tarvitsemme yhtäläiset edellytykset Kiinan ja EUn välillä niin, että markkinavoimat määrittelevät kilpailun eikä valtion välintulo. Kiitoksia. Thank you very much. Now for the socialist group, David Martin, please a minute and a half as well. Seuraavaksi ST-ryhmän puolesta David Martin. Kiitoksia puhemies. Olemme jo 15 eh, eh, vuotta sitten tienneet, että päätös täytyy tehdä tänä vuonna. Kuitenkaan komissio ei ole tehnyt mitään päätöstä eikä sillä ole mitään selkeää strategiaa. Nyt kun me olemme herättäneet eh, komission, niin toivottavasti tämä päivän alkuu vakavalle keskustelu parlamentin, jäsenvaltioiden, Euroopan teollisuuden ja ammattiyhdistysten kanssa ja samoin Kiinan hallituksen kanssa siitä, mihin suuntaan ollaan menossa menossa. Me haluamme hyviä kauppasuhteita Kiinaan ja me ymmärrämme, että Kiina on sitä mieltä, että markkinatalousstatus olisi sille automaattisesti annettava. Kuitenkin Kiina olisi myös ymmärrettävä, että vuonna 2001 me todella odotimme, että vuoteen 2016 mennessä Kiinasta tulisi markkinatalous. Se on selvää, että se ei sitä ole ja komissio on itse sanonut, että Kiina ei ole markkinatalous. Siksi ei voi olla mitään automaattista markkinatalousstatuksen antamista Kiinalle. Me emme voi hyväksyä sitä, että Kiina ylituotantonsa dupaa Euroopan markkinoille. Mm. Meillä on 52 tutkimusta polkumyynnissä käynnissä, joten vaikutus on paljon suurempi kuin pelkästään terästeollisuuteen. Me, tämä ei ole protektionistista, että suojaa itsensä epäreilulta kilpailulta. EU kiireesti tarvitsee modernin kaupan suojeluvälineistön tämä on välttämätöntä minun ryhmälleni, jos, me haluamme, jos haluatte, että tuemme Kiinan markkinatalousstatusta. Kiitoksia ECR-ryhmän puolesta puheenvuoron saa Emma McClarkin minuutti. Kollegat, markkinatalousstatus Kiinalle on varmasti yksi hankalimmista aiheista, jota EU käsittelee tänä vuonna ja on koko joukko tekijöitä, jotka meidän täytyy pitää mielessämme keskustelun aikana. Ensinnäkin oikeudellisen yksikön lausunnon jälkeen tässä täytyy ajatella myöskin lainsäädäntöä ja myöskin ottaa huomioon artikla 15a päättyminen, määräysten päättyminen. Olen kuitenkin enemmän kuin tietoinen siitä, mikä merkitys tällä on omalle jäsenvaltiolle, niin koska teollisuus on tällä hetkellä polvillaan eikä se välttämättä elvy ikinä. Ja tämä liittyy kiinalaisen teräkseen, jota myydään maailman markkinoilla. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että ryhdytiinpä mihin tahansa pöytäkirjan toimenpiteisiin ryhdytään nopeisiin toimenpiteisiin, jotta saadaan kitkettyä nämä kilpailuvastaiset toimet. Tästä syystä pyydän, että komissio päättää strategiansa tekee vaikutusarvion liittyen polkuminivastaisiin tulleihin, mutta myöskin käyttää, käyttää kaikkia välineitä, joita meillä on tässä käytettävissä. Kiitos. Kiitoksia liberaalien puolesta. Puheenvuoro kahdeksan minuutiksi saa Marit ja Saakke. Kiitoksia, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Äh, tuotteiden äh, myyminen polkumyyntihinnoin EU-markkinoilla ei ole hyväksyttävää ja siinä on ryhdyttävä toimiin. Nyt täytyy katsoa, miten Kiina äh, tekee, mitä te- tehdään, kun tämä pöytäkirja, joka allekirjoitettiin 15 vuotta sitten, päättyy. Kyse ei ole siitä, että uskommeko, että Kiinalla on markkinatalous, jossa hinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan. Näin ei ole. Kyse on siitä, että haluammeko vastata laittomiin mm, kaupankäyntimenettelyihin. Minun ryhmäni on sitä mieltä, että meidän täytyy kylmäpäisesti käsitellä tätä asiaa. Jotkut ihmiset ovat ottaneet hyvin tunteellisesti kantaa ja jotkut haluavat nyt toteuttaa oman toivomuslistansa protektionistista toimista, mutta he unohtavat, että he ovat sekä tuojia että viejiä EU-ssa ja että pelkästään taloudellista näkökulmaa pitäisi tarkastella. Me tarvitsemme tarkan vaikutusten arvioinnin ja oikeudellisen analyysin ja meidän täytyy parantaa kaupan sääntöihin perustuvaa järjestelmää. Erityisesti kun on kyse Kiinasta, on erittäin tärkeää, että me EUn puolella toteutamme sitä, mitä me sanomme, ja että meidän ratkaisujemme täytyisi olla VTOssa hyväksyttäviä. Se tarkoittaa, että tarvitsemme tehokkaita kauppavälineitä, jotta voisimme puuttua tukiin, polkumyyntiin ja muihin laittomiin toimiin, johon Kiina ryhtyy tai mikä tahansa muu valtio. Meidän täytyy käsitellä tätä asiaa proaktiivisesti, eikä uskoa niiden ehdotuksiin, joiden mielestä tämä pitäisi jättää VTOn riitojen ratkaisumenettelyyn. Kiitoksia. Kiitoksia sitten vasemmistosta Scholz. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Meidän ei pidä nyt keskustella siitä, onko Kiina puhdas markkinatalous. Markkinoita pitää säännellä ja meille on tärkeää, että Kiinassa on päätetty nyt minimipalkan nostamisesta. Tämä ei tietenkään ole ilahduttanut eurooppalaisia investoijia. Ja esimerkiksi Bulgaria, Romania ja Liettuassa on vahvistunut ostovoima, kun ajatellaan tuontia Euroopasta. Ja meidän täytyy reagoida tähän polkumyyntiin. Me haluamme pitää työpaikat Euroopassa, mutta myös Kiinassa. Ja tässä ei tarvita mitään riitelyä, vaan meidän täytyy tehdä poliittisia sopimuksia Kiinan kanssa. Eli komission jäsen, teen teille nyt konkreettisen ehdotuksen. Meidän pitää ylittää nyt VTOn rajat ja meidän pitäisi ehdottaa Kiinalle kahdenvälistä antipolkumyyntisopimusta. Meidän täytyy miettiä sääntöjä, joilla voidaan välttää sosiaalista ja ympäristöpolkumyyntiä. Kiitoksia ja sitten vihreistä Bytikofer. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Kiina ei ole mikään markkinatalous, mutta Kiinan hallitus on kuitenkin sanonut, että meidän täytyy, meidän täytyy nähdä markkinataloudena. Ja tämä on nyt talous ja tästä on sovittu. No tämä on kyllä luvattu, mutta nyt voi miettiä, onko Kiina pitänyt kiinni siitä, mitä se lupasi 15 vuotta sitten. En nyt halua syytellä ketään, olen valmis, että katsomme maan markkinataloudeksi, vaikka se ei olekaan markkinatalous, jos se johtaa siihen, että meidän markkinataloutemme ei joudu kärsimään tämän valtion polkumyynnistä. Tällaiset uhat ovat todellisia ja yksi instituutio mainittiin ja kolmesta viiteen miljoonaa työpaikkaa on joutunut vaaraan. No, myöskin tämä on kysymys, joka on meille aivan liian suuri luku. Ja siksi ensimmäinen askel on se, että tehdään täysimittainen vaikutusten arviointi. Kuitenkin haluaisin varoittaa yhdestä asiasta. Komission jäsen, te puhuitte taas tästä 1,38 prosentista, joka liittyy polkumyyntiin. Jos pannaan merkille, että Kiinassa on ylikapasiteettia, joka kasvaa, ja vienti vetää, niin silloin emme voi tyytyä näihin lukemiin, vaan meidän täytyy toimia huolellisesti. Me haluamme Euroopan parlamentissa toimia niin, ettei olla sinisilmäisiä eurooppalaisten työpaikkojen menettämisen suhteen. Parlamentin ei pidä täyttää kiinalaisten toivomuksia, meidän pitäisi ehkä tehdä tarjous. Markkinatalousstatus voidaan myöntää, jos samanaikaisesti on suojatoimenpiteitä – polkumyyntiä vastaan, koska muussa tapauksessa me emme voi tähän myöntyä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten EFDD-ryhmästä puolitoista minuuttia Borrelli. Si, presidente. Kiitoksia puhemies. 11. joulukuuta parlamentti otti selkeästi kantaa, mitä tulee markkinatalousstatuksen myöntämiseen Kiinalle. Kun katsotaan juridisia kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä työllisyyden kannalta, riskinä on nyt se, että on mahdollista, että EUlla on nyt samanlainen kannanotto. Me haluamme tehdä läpinäkyvämmäksi ja tehokkaammaksi toimintatapoja, joilla tartutaan näihin haasteisiin, mutta meidän pitää myöskin vaatia enemmän yrityksillemme. Emme voi luottaa asiakirjaan, jossa näin selkeästi on puhuttu työpaikkojen vaarantamisesta. Komission pitää nyt toimia päättäväisesti, jotta Euroopassa pohditaan näitä asioita riittävällä tavalla. Kollegat, komission pitää nyt vakavissaan neuvotella ja käyttää kaikkea poliittista ja taloudellista valtaa Euroopassa, jotta Kiinaan voidaan lähettää selkeä viesti. VTOssa olevat riskit eivät saa meitä pelottaa. Ja myöskään kiinalaiset eivät halua mitään riitaa Euroopan kanssa. Kiitoksia. Ja sitten ENF-ryhmästä Kappel. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Kiinalainen teräs, jota tuodaan Euroopan markkinoille kolmansien maiden kautta, on osittain vastuussa Euroopan teräskriisistä, joka on johtanut tuhansien työpaikkojen menettämiseen. Vuodesta 2014 komissio on käynnistänyt 16 toimenpidettä polkumyyntiä vastaan ja viime elokuussa määrättiin 25 prosentin sakkotullit kiinalaisille terästuotteille ja tämä koskee 44 prosenttia eli lähes puolessa tapauksesta kyseessä on Kiina mutta 11. joulukuuta Kiina haluaa, että sille myönnetään markkinataloustatus VTOssa, ja se tarkoittaisi sitä, että eurooppalaisten yritysten on vaikeampi kilpailla reilulla tavalla. Talousvaikutukset ovat valtavia, ei pelkästään tärkeille aloille Euroopassa, joissa on korkeat työ- ja energiakustannukset. 3,5 miljoonaa työpaikkaa on nyt vaarassa, tämä tuli jo mainituksi, ja siksi tarvitaan nyt kattava vaikutusten arviointi, ja meidän täytyy toimia nyt johdonmukaisesti. Niin, pyydän anteeksi, mutta teillä oli minuutti aikaa ja te puhuitte jo lähes puolitoista minuuttia. Ja sitten sitoutumattomista puheenvuoron saa Korvin Mikke. Paljon kiitoksia, puhemies. Minä haluaisin tietää, mitä tulee tapahtumaan, jos joku pitää meitä muuna kuin markkinataloutena. Jos tarkastelemme energia-alaa, kaikki hinnat ovat keinotekoisia. Jos hintoja keinotekoisesti säädellään, me olemme muu kuin markkinatalous. Tämä on poliittinen päätös, ei mikään markkinoiden päätös. Poliitikot nyt haluaisin tiedustella näiltä sosialistisilta tekopyhiltä edustajilta täällä, jotka eivät välitä ihmisistä ja välittävät vain pääomasta. Te, sosialistit, haluaisin teiltä kysyä, mitä tapahtuu, jos Kiina päättää ensi vuonna tai tämän vuoden joulukuussa, että antaa jokaiselle lapselle lahjaksi 100 euroa? Suojeleeko tämä lapsia halvalta vienniltä? Jetzt, äh, der Kollege Daniel. sitten Kaspari, puolitoista minuuttia. Puhemies, minun ryhmälleni yksi arsia on tärkeä. Me haluamme, että teollisuutemme Euroopassa ja työntekijämme ovat suojattuna kiinalaiselta polkumyynniltä. Ja olemme avoimia ratkaisun suhteen, mutta vaadimme, että komissio katsoo kaikkia vaihtoehtoja, jotka komission jäsen mainitsi. Meidän pitää tehdä kattava vaikutusten arviointi siitä, mitä on tulossa, koska haluamme, että meillä on viime kädessä tehokas väline. Meillä on sosiaalista markkinataloutta, ja kun katsotaan nyt, mitä ongelmia meillä on VTOn pöytäkirjojen osalta, se johtuu siitä, että Kiina tähänkään mennessä ei ole mikään markkinatalous. Siellä on tehottomuutta, siitä olemme toisaalta kiitollisia, koska muuten monilla talouden aloilla Euroopassa olisi vielä suurempia ongelmia. Mutta tämä tehottomuus, josta monet puhuivat, on johtanut siihen, että aina puhutaan nyt Euroopan teollisuuden tilasta ja meidän pitää suojella sitä. Ja toiseksi haluaisin, että pidämme mielessä sen, mitä tapahtui vuonna 2000, juuri ennen kuin Kiina liittyi VTOhon ja mistä täällä parlamentissa puhuttiin. Silloinkin teollisuusvaliokunta teki kysymyksen komissiolle ja silloinen kollegamme Mann totesi, että meidän täytyy vaatia sitä, että VTOn säännöistä pidetään todella kiinni. Ja vetoan nyt kiinalaisiin ystäviin, eli panostakaa nyt tähän osaan, eli näihin liittymisehtoihin. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Moska, puolitoista minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin nyt todeta, että minä ja ryhmäni olemme tyytyväisiä tästä keskustelusta, koska monta kuukautta olemme halunneet puhua tästä asiasta. Meillä on selkeä kanta. Ei nyt ole ehdot täyttyneet sillä, jotta yksipuolisesti voitaisiin myöntää markkinatalousstatus Kiinalle. Viime kuukausina komission kollega on lykännyt tätä päätöstä vuoden loppupuoliskolle. Jos tulevina viikkoina sitten voidaan tehdä vaikutusten arviointi noudattaen suuntaviivoja, jotka liittyvät komission toimintasääntöihin, ja meidän täytyy löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja, eikä meidän pidä ainoastaan tyytyä näihin tietoihin, joita tällä hetkellä on käytössä. Olemme hämmentyneitä siitä, että viime kuukausina on nyt valmisteltu näin tärkeää päätöstä, vaikka on ollut 15 vuotta aikaa laatia tehokkaampaa strategiaa. Ja olemme vakuuttuneita nyt siitä, että että markkinatalousstatuksen myöntäminen on vaarallista, koska tällöin tuotannon arvo markkinoilla voisi johtaa siihen, että tämänhetkiset polkumyynnin vastaiset toimet eivät enää tehoaisi. Me haluamme, että komissio toimii tehokkaasti ja kauppa ja kilpailu on toteutettava tasapuolisella ja oikeudenmukaisella tavalla. Kiitoksia sitten Dalton, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä edustan Britannian keskialueita ja siellä on menetetty miljoonia näiden asioiden takia ja koko Eurooppa on kärsinyt. Meillä on kauppasopimuksia Kiinan kanssa. Totta kai me tarvitsemme kauppaa Kiinaan, mutta miten tätä tilannetta pitäisi nyt muuttaa? niin, että Kiinaa kohdellaan samoin kuin ihan kaikkia muitakin. Jos me rupeamme tässä nyt protektionistisiksi, niin silloin Kiina kostaa meille. Se on tappioksi meidän vientiteollisuudellemme ja siitä tulee suuret taloudelliset, taloudelliset tappiot. Kiina itse halusi liittyä VTO, se itse lupasi noudattaa sääntöjä. Meidän täytyy tässä nyt valvoa, että se tekee niin ja samalla täyttää omat velvollisuutemme. Meidän täytyy käyttää näitä antidumping keinoja, joita meillä on, ja sitten pitkällä aikavälillä katsoa tarkemmin niitä vapaakauppasopimuksia, joita meillä on Kiinan kanssa, mutta joiden täytyy luottaa vapaakauppaan ja maailmankauppajärjestöön. Kiitoksia. Sitten Dysafnes yksi minuutti. Tässä ei ole vain arkaluontoinen kysymys käsittelyssä. Tämä on myöskin erittäin tärkeä kysymys taloudellemme, teollisuudellemme, tutkimuksellemme, patenteillemme. Tällaista päätöstä ei pitäisi tehdä suljettujen ovien takana. Meidän pitäisi käydä julkista avointa keskustelua, sillä tässä pelissä on paljon. Mitään automaattisia päätöksiä emme voi tehdä. Meidän pitäisi nyt arvioida, täyttääkö Kiina markkinatalouden standardit. Tiedämme kaikki täällä, että näin ei selvästikään ole. Niin kauan kuin Kiina ei ole tarpeellisiin uudistuksiin ryhtynyt, niin kauan kuin kilpailu ei ole tasapuolista, niin kauan kuin me emme voi toimia samoin toimintaedellytyksin. Mielestäni on perusteetonta tällaista statusta Kiinalle myöntää. Kiitoksia. Kiitoksia. Yksi minuutti. Taas muodin Kiitos. Kiina haluaa markkinatalousaseman, mutta kannattaa huomata, että Kiina on jo suurin tavaroiden viejä tänne EU-hun. Kiinan tavaravienti EU-hun on suurempaa kuin Britannian yhden vuoden kauppa, eikä Kiina ole edes EUn jäsen. Kiina on dumpannut terästä Britannian markkinoille ja sen seurauksena tuhansia teräsalan työpaikkoja on kadonnut Britanniasta kaikkein haavoittuvimmilta alueilta. Kokonainen teollisuuden ala on vaarassa, jos Britannia voisi tässä nyt laittaa jonkinlaisia sanktioita tässä asiassa Kiinalle, niin se olisi hyvä, mutta me olemme antaneet tämän toimivallan pois. Ja tämä on osunut varsin kipeästi juuri keskiseen Britanniaan. European Policy Institute, mukaan Kiinalle, jos annetaan markkinatalousasema, se vaarantaa miljoonia työpaikkoja. Kiina ei pidä kohdella markkinatalousmaana. Mä on sitten teille sinisen kortin kysymyksen. Otatteko sen vastaan? David, ole hyvä. Lord Dartmouth, do you really believe... Edustaja Dartmouth, uskotteko todellakin konservatiivien puheenvuoroja kuultuanne ja kun pääministerit ovat äh, Kiinan edustajia tervehtineet, äh, että ellei Britannia olisi Euroopan unionin jäsen, me ryhtyisimme näihin polkumyyntitoimiin Kiinaa vastaan piakkoin. If, uh, Mr. Martin. Niin, edustaja Martin, kunnioitan teitä hyvin suuresti. En tiedä, yritättekö te nyt sanoa tässä, että koko tämä keskustelu on täysin turha, Kiina on aivan heikko, ja että EUlla ei ole mitään intressejä tässä suojella Britannian etuja, eikä se puolustaisi Britannian etuja Kiinaa vastaan missään tapauksessa, niin silloin olen ihan tasan samaa mieltä. Well, there was a clear answer. Now... No, se oli selvä vastaus. Ja sitten Jean-Luc Schaffhäuser, puolitoista minuuttia. Madame le commissaire. Hyvä komission jäsen, tunnetteko te Havanan sopimuksen? Enpä tiedä. Tämä yleissopimus vuonna 1948 allekirjoitettiin YK kaksi elintä teki tuolloin aloitteen sodan jälkeen rauhan ja kaupankäynnin turvaamiseksi. Ja tarkoitus oli tuolloin ähm, tukea sellaista kaupankäyntiä, jota tätä rauhaa puolestaan tuki. Tarkoitus oli luona tasapainoa ei voida sulkea ketään vientialijäämän tilanteeseen. Tasapainoinen kauppa oli tarkoituksena, mutta kun poljetaan itsemääräämisoikeutta ja kun puututaan tietyissä olosuhteissa valtion tukiin ja kielletään polkumyöntiä, tilanne on toinen. On aivan selvää, että Kiina ei ole mikään markkinatalous. Se harjoittaa omia intressejään suojelevaa politiikkaa eikä pohdi muiden etuja. Me, meidän pitäisi luoda tasapuolinen kauppa tämän maan kanssa ja sen tulee perustua Havanan ylissopimukselle, kun pohdimme hyödyke kauppaa ja sen tasapainoa meidän täytyy löytää Kiinan kanssa uudenlainen pohja kestävälle kaupan tasapainolle ja tämä tulee tehdä ei n vaan YKn puitteissa. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi Chikun puolitoista minuuttia. Grazie, president. Kiitoksia puhemies, kollegat. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että vaikka Kiina on edistynyt sitoumuksissaan VTOssa, siellä on kuitenkin enemmän puutteita ja huomattavia ongelmia. Avoimuuden puute, toimet, jotka syrjivät ulkomaisia yrityksiä, hallituksen voimakas puuttuminen talouteen, protektionismi ja tekijänoikeuksien riittämätön soveltaminen ja niin edelleen. Meillä on tärkeä kysymys voidaanko tällä hetkellä myöntää Kiinalle markkinatalousstatus? Mitä tapahtuu siinä tapauksessa? Jos Kiina saisi tällaisen tunnustuksen nyt, silloin se aiheuttaisi hyvin monien työpaikkojen tuhoutumisen teollisuudessa. Ja se johtaisi takeiden ja suojelun alentamiseen 30-50 prosenttiin ja vaikutukset olisivat joka tapauksessa tuhoisia. Me katsomme, että meidän täytyy nyt Kiinan suhteen nyt toimii järkevästi, se on tietysti tärkeä kauppakumppani, mutta komission strategiassa täytyy kuitenkin ennen kaikkea suojella työpaikkoja ja kauppasopimuksia, jotta päästään siihen tavoitteeseen, että meillä on edelleen Euroopassa paljon työpaikkoja. Me emme voi toimia automaattisesti. Me emme voi osittain tarkastella näitä sitoumuksia sen ja sitä, mitä tapahtuu, jos tällainen status myönnetään. Meidän täytyy katsoa nyt kovaa todellisuutta ja mitä voi tapahtua. No, tietysti meidän täytyy juridisesti katsoa tätä tilannetta, mutta tällä hetkellä pyydämme, että komissio toimii vastuullisesti. Um, for one minute now, Victor... Seuraavaksi Bostinaaru, yksi minuutti. Much, Mr. President. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Tämä tämänpäiväinen keskustelun aihe on hyvin herkkä ja on tärkeää ymmärtää, mikä on ongelman ydin ja se, minkälaisia seurauksia kummallakin kannalla on. Komission ja parlamentin on tehtävä tässä yhteistyötä. Se on todella tärkeää. EUn ja Kiinan poliittiset ja taloussuhteet ovat todella tärkeitä molemmille osapuolille mutta totta kai kyse on myös Euroopan talouden kilpailukyvystä ja sen teollisuuden kilpailukyvystä. Mainitsen komission ja parlamentin yhteistyön siksi, että vain komissio voi tehdä näitä vaikutusten arviointeja, jotta parlamentti voi arvioida parhaalla mahdollisella tavalla, miten tässä kannattaisi nyt edetä. Meidän täytyy välttää kaikenlaisia talouden yhteenottoja Kiinan kanssa, mutta samaan aikaan on aivan välttämätöntä, että kaikkia keinoja mietitään, jotta vältetään dramaattiset seuraukset eurooppalaisille työpaikoille ja teollisuudelle. Tämä tarkoittaa siis uusia kaupan puolustuskeinoja. Basbelder, please. Sitten Basbelder, yksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Markkinataloustatuksen myöntäminen Kiinalle vaikuttaa huomattavasti eurooppalaisiin työpaikkoihin. Ei voida nyt puhua mistään automaattisesta statuksen myöntämisestä, ja meidän täytyy tässä toimia Australian ja Yhdysvaltojen tavoin. Meidän täytyy tarkastella näitä elementtejä, jotta voidaan lähentyä tässä asiassa. Ja markkinatalousstatuksen myöntäminen liittyy ehtojen täyttämiseen, ja Kiinan osalta – ei voida tehdä mitään pakettiratkaisua. Jos katsotaan vaikka nyt tuontitilannetta ja sitä, että eurooppalaiset yritykset saavat enemmän pelivaraa Kiinassa. Ja myöskin Kiina täytyy pitää lupauksista, joita se teki, kun se liittyy VTOhon. Meidän täytyy suojella eurooppalaisia yrityksiä ja työntekijöitä. Emme saa tuottaa heille pettymystä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Chova, yksi minuutti pane předsedající. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, aivan varmastikin tunnette mahdollisuuden myöntää Kiinalle markkinatalousmaan status. Sitä on käsitelty hyvin paljon hiljattain myöskin julkisuudessa. Tämä ei ole vain oikeudellinen kysymys, kuten itsekin sanoitte, sillä tulee olemaan seuraamuksia ja siksi olen tyytyväinen, että kiinnitätte asiaan huomiota. erätapaukset äh, viime viikolla ministerien toiminnassa ovat askel oikeaan suuntaan, mutta kaikki toimijat eivät ole saaneet näitä samoja tietoja. Olisiko mahdollista saada syvempi vaikutusten arviointi tilanteesta? Mielestäni olisi äärimmäisen tärkeää, että meillä olisi B-suunnitelma siitä, mitä Euroopan unioni voi tehdä, jos Kiina markkinatalousmaan statuksen saa ja minkälaisia tehokkaita toimia me voisimme tehdä suojellaksemme niitä sektoreita, jotka epäreilusta kilpailusta voisivat kärsiä. Kiitoksia. Kiitos tänne Helmer, no, Puhemies, Kiinalle ei tule myöntää markkinatalousasemaa nyt. Kiinassa resursseja ei jaeta markkinoiden perusteella, hintoja ei määrätä vapaasti markkinoilla, suuret teollisuuden alat noudattavat viisivuotissuunnitelmia ja markkinatalousasema tekisi vaikeammaksi toimia tätä teräksen polkumyynti, polkumyyntiä vastaan, joka on todella vaikeuttanut tätä tämän teollisuuden alan asemaa Britanniassa ja Euroopassa. Kiina myös vääristää energiapolitiikkaa. Täällä EU:ssa resurssit, resursseja määrätään markkinoiden mukaisesti ja EUlla on oma päästökauppajärjestelmä ja EU myöntää omia tukia ja Bryssel keskitetysti suunnittelee kaiken. Eli ehkä meidän ei pitäisi keskustella tässä Kiinasta, vaan siitä, että onko EU itse sellainen, että se ansaitsee markkinatalousaseman. Thank you very much. Now we will listen to our... Kiitoksia. Sitten Frank Proust, puolitoista minuuttia. Hyvä komission jäsen, hyvä puhemies. Meidän ongelmamme on meidän polkumyynti laskutapamme eikä mikään Kiinan markkinatalousmaan status. Näin tärkeissä asioissa pitääkö meidän todellakin vain pitäytyä jonkin toisin toimijan yleissopimuksen pöytäkirjan tulkintaan. Ei tällainen ole vakava mielistä toimintaa. Kiina on ystävällismielinen toimija. Sille täytyy voida sanoa kaikkia, kun todetaan, että se ei kunnioita meitä, meidän viittä kriteeriämme, joita meillä on markkinatalousmaille. Se ei tunnusta tätä. Ja kun Kiina puolustaa itseään ähm, erilaisilla tutkimuksilla, kun sitä syytetään polkumyynnistä, tai kun Kiina ei artikla 15 kunnioita, me joudumme kaupallisen sodankäyntiin. Esimerkiksi Ranskan aurinkokennojen myynti on tästä esimerkki Kiina. On ensimmäinen taloudellinen toiminta maailmassa ja meidän täytyy pysyä solidaarisuusina. Se on meidän voimamme. Meidän täytyy jo tehdä solidaarisuussopimus, että me jakaudu keskenämme. Tämän lisäksi meidän pitää olla yrityksillemme, jotka kärsivät kilpailun vääristymiksestä, jonkinlainen solidaarisuusrahasto. Ja tämän Lisäksi meidän täytyy tehdä solidaarisuusvuoropuheluja Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa, jotta meillä olisi yhteinen lähestymistapa. Tässä kysymyksessä ei ole se, sanommeko me ei. Kysymys on siitä, kuinka sanomme ei loukkaamatta omia investointejamme. Meidän täytyy näin tärkeässä asiassa voida omaa taloudellista strategiaamme puolustaa. Sitten jollain yksi minuutti. Ja Frau Kommissarin Komission jäsen Malmström, ettei tee mitään tai sitten, että kaikki tapahtuu automaattisesti. Niin niiden lisäksi täytyy olla kolmas vaihtoehto, jotta meillä on oikeudenmukaiset kauppasuhteet EUn ja Kiinan välillä. Ja mikä tämä kolmas tapa sitten on? Ja Euroopan talous miettii samaa kysymystä. Jotkut alat, esimerkiksi teräsala, siellä on paljon epäreilua kilpailua. Ja tämä 1,38 prosenttia tuontia, joka on polkumyöntiä. Se kuulostaa aika harmittomalta, mutta kun katsotaan tätä Kiinan ylikapasiteettia, se saattaa kasvaa nopeasti. Eli me tarvitsemme nyt välinettä, jotta voimme suojautua epäreilulta kaupalta. Te sanoitte, että laskentatapa on muutettava. Niin, kiinalaiset hinnat eivät tässä voi olla kyseessä, koska ne ovat hyvin läpinäkymättömät. Eli meillä on oltava väline, joka on samanarvoinen kuin se, joka on tällä hetkellä ja jota sitten sovelletaan VTOn sääntöjen mukaisesti. Kansalaiset haluavat, että EU suojelee itseään ja että se hyödyntää tätä lauseketta. Kiitoksia sitten Valesha, puolitoista minuuttia. Maailmassa on paljon erilaisia kauppaa puolustavia toimenpiteitä ja Kiinan toimet osoittavat, että se ei ole markkinatalous eikä sitä tule kohdella sellaisena ennen kuin se täyttää ne kriteerit, joita meillä on. Nimenomaan nämä viisi EUn määrittelemää kriteeriä on tärkeää pitää voimassa kunnolliset polkumyyntitoimet, jotta voimme vastata niihin haasteisiin, joita muun muassa teräsalaan ja muihin aloihin on kohdistunut. Valtavan valtion tuen ansiosta kiinalaisyritykset voivat dominoida myös monilla muilla aloilla ja EUn pitää pystyä reagoimaan tehokkaasti ja nopeasti. Jos Kiinalle myönnetään markkinatalousasema, niin se vähentää meidän kykyämme puuttua näihin kaupan vääristymiin ja sillä voisi olla huono vaikutus Euroopan talouteen ja sitten olisi myös mahdotonta tukea tätä asiaa, jos komissiosta lainsäädäntöehdotus tulee. Minusta Komission tulisi tehdä virallinen vaikutusten arviointi, mutta myös tehdä yhteistyötä sidosryhmien ja muiden tahojen kanssa, jotta saadaan aikaan oikeudenmukainen järjestelmä kaikille eurooppalaisille tahoille. Kiitoksia. Korvin Mikke esitti teille sinisen kortin. Hyväksyttekö sen? Selvä. Korvin Mikke, olkaa hyvä. dadzą samochód i ja kupię samochód za osadowo. Jeżeli ja kupię samochód chiński, jos minä ostan kiinalaisen auton, joka maksaa 20 000 eikä 40 000, en nyt mainitse mitään valuuttaa, minulle jää 20 000, jonka voin kuluttaa muihin eurooppalaisiin tuotteisiin. Yksi sektori häviää, toinen voittaa. Sen sijaan että ihmiset ostaisivat Euroopasta jotakin ja ostavat Kiinasta, heille jää enemmän varoja käyttöön ja sitten he voivat käyttää sen kotoperäisesti. Edustaja Koromike, annoin teille sinisen kortin kysymyksen, vaikka olitte jo käyttäneet puheenvuoron. Te ette esittele mitään kysymystä, vaan piditte toisen puheen. Tätä ei voida hyväksyä. Mutta Valessa voi kuitenkin vastata nyt siihen, mitä sanoitte. Kiitos puhemies. Niin, olin sanomassa samaa, että tässä ei ollut mitään kysymystä minulle. Me kaikki tiedämme, että kollegamme tukee Euroopan unionin tuhoamista, eikä hänellä ole mitään positiivista ja rakentavaa sanottavaa tähän, enkä halua vastata hänelle. Now, for one minute, Maria Arena. Sitten Maria Arena, yksi minuutti. Äh, euh, Kiitoksia puhemies. Me vastustamme automaattisia päätöksiä Kiinan markkinataloustatuksen suhteen, sillä kyseessä yksinkertaisesti ei ole markkinatalous, vaikka eräät sanovat, että me emme tätä päätöstä tee. Kiina ei kyllä todellakaan markkinatalous ole. Me tarvitsemme myöskin polkumyynnin vastaisia toimia ja kilpailun vääristämisen vastaisia toimia. Voisiko meillä olla ratkaisu, joka ei ole vain sektorikohtainen, sillä tässähän puhutaan paljon terästeollisuudesta, mutta ei se ole ainut teollisuuden ala, joka kärsii nykyisin Kiinan aggressiivisesta kauppatoiminnasta. Me ei myöskään halua tiettyjä intressejä tai tiettyjä tahoja tai jäsenmaita suojelevia toimia. Me haluamme tehokkaita välineitä, emme protektionismia, kuten eräät sanovat, vaan yksinkertaisesti epäreilun aggressiivisen kauppatoiminnan varalta suojelivia toimia. Kiitoksia. Kiitos Stefanika Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää komission jäsentä erittäin huolellisesta menettelystä ja näistä tiedoista, joita saimme tänä iltana. Olen Kiinan valtuuskunnan jäsen ja kansainvälisen kaupan valiokunnan jäsen ja olen hollantilainen, joten tämä on minulle erittäin tärkeä kysymys. Ja kaikki varmaan olemme samaa mieltä siitä, että meidän täytyy varmistaa se, että kestävällä tavalla kehitetään kaupan tulevaisuutta. Ja on hyvä, jos Kiinasta tulee todellinen markkinatalous. Meillä on VTO-sopimukset, meillä on nämä viisi EUn kriteeriä, mutta jos Kiina ei tee yhteistyötä, niin silloin me emme voi vaatia kansalaisiltamme, että esimerkiksi auro, aurinkopaneelien tai terästeollisuuden polkumyynti Kiinasta hyväksytään. Eli toivotan komission jäsenelle menestystä vaikutusten arvioinnin osalta ja toivottavasti tulos on hyvä, mutta epäilen kyllä sitä. Kiitoksia. Seuraavaksi Schuster, yksi minuutti. Herr Puhemies. Vapaakaupasta on hyöty ainoastaan, jos säännöistä pidetään kiinni ja näin Kiina ei ole toiminut Tämä on nähty polkumyynti käytänteissä esimerkiksi teräsalalla ja tämä koskettaa Euroopassa monia alueita ja tuhansia työpaikkoja ja tämä saattaa johtaa massa irtisanomisiin. Jos Kiinalle myönnetään markkinatalousstatus, niin se olisi hankala Euroopalle ja Kiina selkeästikään ei ole markkinatalous ja on vähän merkkejä siitä, että Kiina olisi valmis muuttamaan talouttaan ja valtion puuttumista talouteen, vaan kaikki viittaa siihen, että se jatkaa samalla tavalla tulevaisuudessakin. Kyse on protektionismista. Kiinalta vaaditaan oikeudenmukaisia toimia, mutta EU pitää myöskin miettiä, miten se reagoi polkumyyntiin. Ja komission jäsen olin hiukan pettynyt siihen, että te ette tänään kertoneet tästä asiasta mitään konkreettista, eli mitä komissio aikoo todella tehdä tässä asiassa. Sitten Fjellner yksi minuutti. Kiitos. Niin, en ole koskaan nähnyt näin paljon tukea vasemmistolta ja vihreiltä ja sosialisteilta markkinataloudelle. Mutta totta kai, jos tässä nyt halutaan puolustaa korkeita tulleja, niin selvä, mutta tässä ei ole minusta kysymys siitä, onko Kiina markkinatalous vai ei, vaan siitä, että kunnioitammeko Kiinan asemaa VTOn jäsenenä. Minusta Kiinan pitäisi kunnioittaa niitä kauppasääntöjä, joihin se on sitoutunut. En tiedä, mitä tämä tarkoittaa työpaikojen puolesta, mutta minusta tässä on huomattava, että komissio ei edes maininnut työpaikkoja kertoessaan näistä EUn polkumyynnin vastaisista toimista. Minusta reagoimme tässä aivan liian myöhään. Minusta meidän, meidän täytyy kehittää ehdotus, joka vaatii Kiinaa kunnioittamaan sääntöjä ja joka voidaan toteuttaa käytännössä heti. Kiitoksia. Ja sitten Emmanuel Morel, yksi minuutti. Kiitoksia herra puhemies. Kuten kollegamme David Martin sanoi, tässä on todellinen ennakko-ongelma. viisitoista vuotta olemme tienneet, että tällainen ongelma tulee eteemme ja nyt me vasta kiireellisesti pyrimme löytämään ratkaisuja hätäisesti. Tämä on ensimmäinen ongelma. Toinen seikka. Kaikki ovat eh, melkoisen samaa mieltä siitä, että Kiina ei ole mikään markkinatalous ja kiinalaisen kanssa, kun asiasta puhutaan, he eivät edes teeskentele uskomansa koko markkinatalouteen. Meillä on todellinen kysymys. Kysymys on se, mitä me haluamme Euroopalle. Minkälaista Eurooppaa me puolustamme? Strategista Eurooppaa, joka suojelee itseään, joka on luova, vai haluammeko me olla naiveja? Tietyt kollegat ovat täällä sanoneet, että olisi hyvä antaa Kiinalle markkinatalousmaan asema, niin se rohkaistuisi uudistamaan talouttaan. Meidän ei pitäisi kuitenkaan olla mikään maailmanlaajuinen hullu. Euroopan pitää puolustaa itseään. Sen täytyy tietenkin todeta, että Kiina voi modernisoida talouttaan, mutta meidän täytyy tehdä vaikutusten arviointia. Ennen sitä, hyvä komission jäsen, emme voi mitään markkinatalousmaan asemaa Kiinalle antaa. Kiitokset, Kirsten Darling, minuutti. Kiitos puhemies. Me olemme tienneet, että tämä päätös markkina talousasemasta on tulossa. Olemme tienneet jo sen, sen jo 15 vuotta sen jälkeen, kun Kiina liittyi VTOhon, mutta minusta päättäjät ovat jättäneet huomiota tämän koko asian. Kukaan täällä ei ole ehdottanut, että Kiina olisi todella markkinatalous. Mistä tässä oikein on kyse? Minun vaalipiirissäni on paljon terästyöntekijöitä, jotka ovat menettäneet viime kuukausina työpaikkansa juuri sen vuoksi, että polkumyynti on vahingoittanut koko alaa. Kiina dumppaa omaa liikatuotantoaan tänne Eurooppaan. Me olemme odottaneet vuosia, että kansalliset hallitukset alkaisivat nyt uudistaa näitä elintärkeitä välineitä. Britannia tällä hetkellä jumittaa tuota päätöstä neuvostossa ja tässä vuodetaan nyt krokotiilin kyyneleitä terästeollisuuden puolesta. Mutta samaan aikaan sitten tehdään arvokkaita teräs, sopimuksia Kiinan kanssa ja annetaan sen syytää näitä terästuotteitaan maailman markkinoille. Tässä täytyy keskittyä näihin kaupan välineisiin ja niiden tehostamiseen. Uh, ah, nyt on esittänyt teille kysymyksen, vastaatteko siihen? Olkaa hyvä. Thank you. Uh, would my... Kiitoksia. Voisiko arvoisa mm, koillisen kollegani yhtyä minuun ja todeta, että hänen alueellaan uh, Kiinan vienti on suurempi kuin missään muualla maassamme. Ja ehkäpä et ole sitä mieltä kuitenkaan, että Euroopan unioni ei ole ratkaisu ongelmiimme. Oletteko samaa mieltä myöskin siinä, että romu, metalli ja metalli ovat eh, viiden kaikkein suuremman vientialan joukossa Kiinan viennistä, erityisesti meidän alueellamme? Jonathan, Kiitos Jonathan tästä kysymyksestä. Minusta EU on osa ratkaisua tässä terästeollisuuden tilanteessa ja ehdotukset liittyen kiertotalouspakettiin, joissa tarkastellaan metallien kierrätystavoitteita, voivat olla osa mahdollista alueiden elvytystä sellaisilla alueilla, joissa on paljon metalliteollisuutta ja terästeollisuutta. EU voi tehdä tässä paljon, mutta periaatteessa me tarvitsemme reilua kauppaa ja se tarkoittaa, että noiden kaupan puolustamisen mekanismien on oltava kunnossa. Kiitos sitten Kiitoksia puhemies komission jäsen. Me kaikki olemme samaa mieltä siltä, että on liian varhaista antaa Kiinalle markkinataloustatus. Viidestä kriteeristä se on täyttänyt tähän mennessä vasta yhden. Ja huolestuttavaa on se, miten tämä vaikuttaa Euroopan teollisuuteen niillä aloilla, joilla tällä hetkellä on polkumyynnin vastaisia toimia. Kyse on syvästä tutkimuksesta, joka on tarpeen, jotta voidaan katsoa, millaisia taloudellisia vaikutuksia tällä on. Erityisesti terästeollisuudessa, paperituotannossa, keramiikan, lasin ja alumiinin valmistuksessa. Siellä työpaikat ovat vaarassa. Me emme saa tuoda markkinoille liikaa halpoja tuotteita. Me haluamme reilua kilpailua, reiluja sääntöjä eurooppalaisten ja kiinalaisten yritysten välillä. Jos Kiinalle annetaan tämä status, niin meillä pitää olla kaupan suojamenettelyjä valtion tukemia kiinalaisia tuotteita vastaan. Ja neuvoston pitäisi nyt tässä asiassa edetä yksimielisesti. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä Rodrigo Pinheiro Ferrandes yksi minuutti. Kiitos puhemies komission jäsen. Tämä on nyt tilanne, jossa Joulukuussa nähdään, saako Kiina markkinataloustatuksen ja lopettaako se tuotannon tukemisen ja jatkaako se polkumyyntiä, lakkaako valtio puuttumisen talouteen. Kyse on erittäin merkittävästä politiikan alasta ja me kaikki olemme kärsineet nyt Kiinan toiminnasta, mutta painostus ei riitä. Ja kauppapolitiikasta ei voi tulla teollisuuden vihollinen innovatiiviset alat ovat uhan kohteena, koska Kiina ei pidä kiinni säännöistä, koska se harjoittaa polkumyyntiä. Ja tämä on erittäin vaarallista miljoonille perheille ja työpaikoille. En ota suoraan vain näitä suoria, vaan myöskin epäsuoria vaikutuksia. Jos katsotaan keramiikka-ala, joka työllistää miljoonia ihmisiä, tämän siellä tärkeä. Ja vaikutusten arviointi, jota kaikki olemme pyytäneet, on nyt tehtävä, ja meillä pitää olla politiikka, jota koordinoidaan, jotta Eurooppa voisi yksimielisesti tehdä tämän päätöksen. Kiitos sitten menettely ilman puhujalistaa. Ja Shoidrova saa ensimmäisen puheenvuoron. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Ja... Kiitos puhemies, hyvä komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Mielestäni komission jäsen pystyi tässä ottamaan vastaan aivan selkeän viestin, viestin siitä, että komission tuleville valmistelulle on selkeä tuki parlamentissa näille valmisteluille, jotka saattavat estää sen, että eurooppalaiset markkinat kiinalaisesta polkimyynnistä kärsivät. Minua kuitenkin yksi asia hämmästyttää täällä. Komission jäsen selkeästi totesi, että Kiina ei ole markkinatalous. Päinvastoin kuin eräät täällä toteavat kuitenkin vaikuttaa siltä, että komission jäsen sanoi hyvin vähän siitä, mitä me voisimme tehdä, ettei Kiina nyt 15 vuoden siirtymäkauden jälkeen markkinatalousmaaksi todeta. Haluaisinkin siis kysyä, mikä tämä 15 vuoden siirtymäaika oikein oli, ellei se vaatinut joitakin. Hyvä komission jäsen, Eurooppalaisia markkinoita tulee suojella. Me kaikki voimme nähdä, minkälaisia riskejä sosiaaliseen polkumyyntiin liittyy. Meidän täytyy kuitenkin käyttää vielä muitakin toimia, ettei tällaista absurdia tilannetta edes synny. Kiitoksia. Sitten Isaskun Bilbao, yksi minuutti, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen. Kiina ei ole markkinatalous energiaolosuhteet, työolosuhteet Kiinassa ovat erilaiset samalla tavalla ympäristöolosuhteet. Ne eivät ole samanlaisia kuin mitä Euroopassa vaaditaan yrittäjiltä. Ja Kiinassa on polkumyyntiä, joka nyt uhkaa paskimaata ja muita aloja. Nämä tulevat alat ovat nyt uhattuina ja Euroopan toimielimet nyt toivovat, että Eurooppa ei luovu välineistä, joilla se suojelee teollisuuttaan. Kiinan on jatkettava uudistuksia, jotka ovat tarpeen, ja meillä pitää olla sosiaali- ja talousmalli, joka keskittyy ihmisiin ja joka johtaa sosiaaliseen kohesioon ja vaurauden uudelleenjakoon. Surkeat palkat ovat yhtä myrkyllisiä kuin saastunut ilma, jota Kiinassa hengitetään joka päivä. Ja tästä syystä komission jäsen odottelemme nyt kiireellistä vastausta. Kiitos. Kiitoksia hyvät kollegat. Jatkamme puheenvuoroja ilman puhelista. Edustaja Kaputu, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Nyt ensimmäistä kertaa parlamentti voi puhua komissiolle tästä asiasta. Ja komission pitää nopeasti tehdä syvällinen vaikutusten arviointi jossa mietitään erilaisia vaikutuksia alueilla ja eri sektoreilla ja katsoa, miten voidaan hyödyntää polkumyynnin vastaisia välineitä. Olisi hyvä, jos komissio sitoutuisi julkiseen kuulemiseen, niin kuin käy kaikissa tärkeissä poliittisissa kysymyksissä, jotta kaikki sidosryhmät voisivat olla mukana keskustelussa. Huomenna ministerineuvostossa käsitellään näitä kysymyksiä ja komission pitää lähettää jäsenvaltioille tiedon siitä, että 210 000 työpaikkaa on nyt vaarassa. Haluaisimme tietää, millä tavalla nämä arviot on tehty ja jos Kiinalle annetaan markkinatalousstatus, niin sen pitää liittyä siihen, että katsotaan, miten Kiina on täyttänyt nämä tekniset standardit, joita Euroopan vaatinut. Ja meillä pitää olla myöskin kaupan suojatoimenpiteitä, joilla suojellaan eurooppalaista taloutta. Kiitoksia edustaja Maria, yksi minuutti. Kiitos. Niin markkinatalousaseman myöntäminen Kiinalle liittyy läheisesti siihen, miten voimme soveltaa polkumyynnin vastaisia toimia kiinalaisiin tuotteisiin Euroopassa ja muualla. Sen sijaan, että keskustelemme Kiinan asemasta markkinataloutena tai tai ei markkinataloutena, niin minusta pitäisi puhua eurooppalaisen teollisuuden muutoksesta niin, että se pystyy kilpailemaan Kiinaa vastaan. Pitäisi puhua muun muassa työoikeudesta, siitä, miten Kiina noudattaa näitä työntekijöiden oikeuksia. Kiinassa monet teollisuuden alat ovat valtiojohtoisia, mutta muun muassa Troika ei ole puuttunut tähän asiaan mitenkään – Kiina on syytänyt halpoja tuotteitaan markkinoille valtavia määriä. Edustaja Takkula, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, niin kuin tässä keskustelussa on käynyt monta kertaa esille, Kiina ei ole markkinatalous ja me keskustelemme, voimmeko julistaa sen tai hyväksyä sen markkinataloudeksi. Minusta ei, johtuen siitä, että meidän pitäisi ensin tukea kiinaa sen demokratiakehityksessä ihmisoikeuksissa ja näissä yleisissä arvoissa ja normeissa. niihin voi myös lisätä ympäristöasiat jotka ovat nousseet täällä esille työntekijöiden oikeudet ja näin edespäin. toki tuo polkumyynti mitä terästeollisuudessa varsinkin harjoitetaan on myös iso ongelma mutta minusta niin lähtökohta on kuitenkin se että meidän täytyy katsoa sitä että kiinan pitää tulla sillä tavalla yhteisten arvojen kautta yhteiseen markkinatalouden pöytään missä kuitenkin mikä ei tarkoita sitä että kaikki on vain vapaata vaan missä on kuitenkin olemassa yhteiset eettiset reilun kaupan säännöt. Ja näin ollen toivon että kiinaa voidaan auttaa kehittymään niin että jonakin päivänä tulevaisuudessa se voisi saada markkinatalousstatuksen mutta valitettavasti ei vielä. Kiitoksia, Evans arvoisa puhemies. Hyvä komission jäsen. Kaksi viikkoa sitten julistettiin, että yli tuhat eh, terästeollisuuden työpaikkaa voitaisiin menettää minun vaalipiirissäni Walesissa. Näiden työpaikkojen menettäminen olisi valtava isku paikallis- ja kansallistaloudelle. Minun Ryhmäni haluaa tehdä rakentavia ehdotuksia, jotta Walesin terästeollisuutta voidaisiin pelastaa. Mutta tämä vaatii nopeita toimia, nopeaa Kiinan polkumyynnin tutkintaa ja kiireellistä toimintaa kiinalaisen teräksen suhteen. Tuhansia tonneja kiinalaista terästä tuodaan Euroopan unioniin joka viikko. Tämä uhkaa teollisuuttamme ja tuhansia työpaikkoja. maan asema tekisi mahdottomaksi luoda tulleja kiinalaisille tuonnille huolimatta vaikeuksistamme, siksi vastustan tätä jyrkästi. Ja viimeisenä edustaja Begin. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, aikaisemmin olimme pyytäneet komissiolta vaikutusten arviointia siitä, jos Kiinalle myönnetään markkinatalostatus, mutta nämä ovat nyt hyvin poliittisia tuloksia, joita meille esittelitte. Tässä puhutaan 230 000 työpaikoista ja sitten kolmesta miljoonasta taas puhutaan muissa tutkimuksista. Eli miksi tässä on näin suuri ero? Te olette käyttäneet osittaisia tietoja ja vääristäneet näitä tilastoja. Esimerkiksi sanotte, että meidän ei pidä olla huolissamme, koska ainoastaan 1,8 prosenttia Kiinan tuonnista Euroopassa on näiden polkumyyntitoimien kohteena, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Aikaisemmin se oli paljon enemmän ja se on nyt vähentynyt näiden toimien pidentä. Ja kun näitä tulleja ei enää voida soveltaa, silloin nämä tuonnit lisääntyvät jälleen. Eli miksei tehdä laskuja nyt siitä, mitkä olivat määrät ennen näitä polkumyynnin vastaisia toimia. Ja sitten on myöskin mahdollista ei anneta tätä statusta, vaan annetaan tiettyjä mahdollisuuksia muuttaa näitä tulleja. Ja niin kuin usein on käynyt, niin tämä, tässä tutkimuksessa käy jo selvälle, mihin komissio tähtää, mutta tämä ei ole hyväksi Euroopan työntekijöille. Kiitoksia. Pääsimme puheenvuorot ilman päätökseen. Nyt komission jäsen Malmström, olkaa hyvä. Thank you for this. Kiitos puhemies. Hyvät näistä herrat, kiitokset tästä keskustelusta ja me olemme kuunnelleet todella huolellisesti teidän viestejänne tästä asiasta ja ymmärrämme, kuinka monimutkainen tämä asia on. Ja ymmärrämme, että se vaikuttaa työpaikkoihin ja kokonaisiin teollisuuden aloihin. Syy tähän keskusteluun on se, että Kiinan talous on vääristynyt ja että Kiinan talous heikkenee ja se, että siellä on ylituotantoa. Tämä kaikki vaikeuttaa tätä tilannetta entisestään. Komissiossa kollegoideni kanssa yritämme saada aikaa vuoropuhelua Kiinan kanssa ja yritämme varmistaa, että Kiina tekee tälle asialle jotakin, eikä voi esimerkiksi syytää näitä halpoja terästuotteita markkinoille. Tämä tietysti riippumatta siitä, mitä päätämme Kiinan markkinatalousasemasta. Tämä oli hyvä ja tervetullut keskustelu ja tutkimme tämän asian kaikki juridiset, taloudelliset, sosiaaliset puolet ja totta kai valmistelemme myös vaikutusten arviointia, joka kattaa eri alat ja on paljon laajempi kuin se, se luonnos, jonka olette saaneet. Nämä luvut työpaikoista, ne ovat totta kai ne luvut erilaisia, koska ei voi olla niin, että kaikki kauppa Kiinan kanssa on näiden polkumyyntitoimien piirissä. Kuten sanoin, niin 1,38 prosenttia on Kiinan kaupasta on näiden polkumyyntitoimenpiteiden piirissä. Me haluamme löytää tässä tasapainon objektiivisen lähestymistavan niin, että suojelemme omaa teollisuuttamme Kiinan epäreilua toimintaa vastaan niin, että, niin, että vahvistamme kaupan suojavälineitämme, suojelemme työpaikkoja Euroopassa ja samalla kunnioitamme ja noudatamme kansainvälistä lainsäädäntöä ja saamme aikaan investointeja ja kehitämme myös maailman kauppaa. Me pidämme parlamentin informoituna tästä asiasta jatkossakin. Kiitos. Kiitoksia.